joulukuuta. Ilmoita myös parlamentille, että työllistyksen 231 4 kohdan mukaan ei ole pyydetty äänestystä oikaisusta, josta ilmoitettiin eilen kello 17. Näin on oikaisu on tullut hyväksytyksi. Ja lopuksi